see So we are going to, uh... No niin, aloitamme jälleen tämän lyhyen tauon jälkeen. Meillä on nyt seuraava kohta esityslistalla kohta kuusi yritysten vastuu ympäristöhaitoista ja annan puheenvuoron itselleni esittelijänä tälle Envi-lausunnolle ja puhun nyt Ranskaa esittelijänä. Tässä on siis kyse mietinnöstä, joka Jurivaliokunta on laatinut oma aloitemietintö ja meitä on pyydetty lausuntoa. Mistä tässä on kyse? On kyse ympäristöhaitoista, nimittäin siitä, että komissio on juuri laatimassa direktiiviä, jossa määritellään ympäristörikokset ja parlamentilta on pyydetty kannanottoa tämän direktiivin tarpeellisesta uudistuksesta, erityisesti kun on kyse ympäristöhaitan aiheuttajien vastuukysymyksistä. Ympäristövaliokunta on tätä aihetta käsitellyt ja koordinaattoreissa päätettiin, että Envi-valiokunnan pitäisi laatia lausunto. Yksikään ryhmä ei halunnut käyttää pisteitä tähän lausuntoon, siksipä minulla oli puheenjohtajana kunnia laatia tämä lausunto haluaisin ihan muutaman lyhyen asian sanoa ennen kuin annan varjoesittelijöille puheenvuoron tämän mietinnön käsittelemiseksi. Ensimmäinen elementti jos katsoo näitä tekstejä ja jos katsoo vaikutusten arviointia, niin komissio itse tunnustaa, että ähm, tämä äh, havaitsemisaste ja täytäntöönpanoaste äh, on yhtäältä hyvin alhainen ja toisaalta vaihtelee kovin paljon eri jäsenvaltioiden välillä. Harmonisointia ja ympäristörikosten osalta äh, sanktioita. Tämä on ensimmäinen asia, jota meidän tulee korostaa ennen kuin äh, uusia ympäristörikoksia määrittelemme. Meidän täytyy saada ennen tätä olemassa oleva lainsäädäntö toteutumaan ja vahvistamaan. Meidän tulee vahvistaa sanktiopuolta. Toinen tärkein asia, toinen viesti, jonka ENVY-valiokunta voi mielestäni lähentää, on se, että ehdotamme tämän direktiivin sovellusalan laajentamista niin, että se kattaisi enemmän vahinkoja. Meillä on tällä hetkellä olemassa oleva lista ympäristövastuudirektiivi vuodelta 2004 esimerkiksi on olemassa ja näemme, että monia asioita on jo säädelty. Jos me jatkamme perinteisten ympäristörikosten osalla, saralla jää sivuun uudenlaisia rikoksia, joita eurooppalainen oikeus eurooppalaisen oikeuden tulisi käsitellä muutoin tämä direktiivi vanhentuu. Ja sitten kolmas seikka, jonka halusin johdantopuheenvuorossani tässä keskustelussa jakaa kanssanne, on luonnollisesti se, että kuten muidenkin tekstien kohdalla tässä poisteistossa, meidän täytyy yritysten hallinnon suhteen Ähm, kiinnittää huomiomme siihen, että tämä luo uusia seuranta, valvonta ja raportointivelvollisuuksia yrityksille ja kansalaisyhteiskunnalle ja kansalaisille uusia mahdollisuuksia näitä uusia velvollisuuksia pakottaa noudattamaan. Uskoakseni nyt on aika, että Euroopan parlamentti ja enyvalikunta juuri valiokunnan kanssa täyttää täysin tehtävänsä niin, että äh, tämä valvonta, äh, direktiivi, yritysten vastuudirektiivi, äh, metsähakkuudirektiivi ja niin edespäin kehittyvät niin, että suurten eurooppalaisten yritysten vastuukenttä täysin uudistuisi niin, että ympäristövastuu todellakin toteutuisi niiden toiminnassa mukaan lukien ympäristörikokset. Jos ympäristörikoksia ilmenee niiden toiminnassa tai jos niiden toiminta täyttää ympäristörikoksen merkintä. Tässä olivat ne kolme tärkeää viestiä, jotka minä halusin aivan aluksi tuoda esiin. Täytyy ottaa huomioon, että tässä kyseessä on siis jurivaliokunnan tekstiin annettava lausunto, jonka valiokunta siis antaa. Nyt antaisin viestin ensin varjoesittelijöille. Nyt vaihdankin Englantiin ja annan EPPssä Sirpe Pietikäiselle ensimmäisen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much. And, uh, kiitos ja kiitos hyvästä työstä mitä tulee tähän ympäristörikosdirektiivin, niin kaikkea perusta, jonka eh, lausunnointi on valinnut, on hyvä. Ja haluaisin vain lisätä pari asiaa listalle, ja jotka lisää sitten tarkistuksena. Haluaisin korostaa sitä, mitkä ovat tärkeimmät kohdat. Ensinnäkin on huolehtiva siitä, että tämä kattaa kaiken tyyppiset vauriot, koska ne voivat olla aineellisia tai aineettomia. Ne voivat kohdistua ihmisiin, omaisuuteen tai sellaisiin arvoihin, joita esimerkiksi on matkailulla, tai ne voivat vaikuttaa myöskin aineettomin kulttuuri- tai ympäristöarvoihin. Siis kaiken tyyppiset vahingot pitäisi kattaa tässä ja kaikki talouden toimijat niin pitäisi saattaa vastuullisiksi. Tämä on asia, josta uskon, että olemme hyvin selkeitä tässä lausunnossa. Sitten toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, on kysymys todellisesta ongelmasta, joka liittyy vaikutusalaan ja siihen, että vastuullisuus on ollut hyvin rajoitettua Kysymys on tällaisesta maksukyvyttömyyskysymyksestä ja rahoituksellisen varmuuden kysymyksistä. Eli jos on toimija, voidaanko joku saattaa vastuuseen niin, että hän korvaa sen, että ympäristö saatetaan ennalleen ennalleen alkuperäisen tilansa, miten sanotaan myös vastuu tästä – ja sitten on myös eri muotoja siitä, miten nämä rahoituksellinen kysymys voitaisiin ratkaista lähteä liikkeelle rahastoista, keskeistä rahoituksista ovat tehottomia. Onko kysymys tällainen moraalinen riski? Sitten on vakuuksien äh, vaatiminen tai pankkitilien tai tällaisten investointeihin vakuuksien käyttö, jotka voisivat olla myöskin äh, tietynlaisessa tapauksessa tällainen, mitä voitaisiin käyttää vastuunkantamisen yritysten tapauksissa, mutta pakollinen ympäristöllinen vakuutus voisi olla yksi mahdollisuus. Ja tämä tyyppinen vakuutus, sen tulisi kattaa kaikki nämä vahingot täysin on hiukan niin kuin, pitää, olisi tällainen niin kuin, kun pitää olla autovakuutus, ottaa auton ja sitä sitten käyttää. Tämä on tämä analoginen tilanne. Ja pitkälle täytössä haluaisin yhdistää tämän näihin lupamenettelyihin ennen kuin voin saada luvan. Pitää osoittaa samanaikaisesti, että, että vakuutus kattaa mahdolliset vahingot. Kiitos. Tässä olisivat siitä lyhyt, lyhyet kommenttini. Ja odotan mielenkiinnolla hyvää yhteistyötä. Thank you very much. Uh, so... Paljon kiitoksia Sirpa. Me siirrymme nyt Essendin uh, puhujaan Dilara Böckhardt, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank für den ersten... Paljon kiitoksia tästä ensimmäistä lausuntoluonnoksesta. Tässä on joitakin peruspilareita asetettu oikein, mitä tulee yritysten vastuuvelvollisuuteen, erityisesti tämä direktiivi liittyen ympäristörikoksiin ja ympäristövastuuseen kummankin kohdalle vielä soveltamisalan ja täytäntöönpanon kannalta on parannuttamisen varaa täytäntöönpannossa, jolle tasa-arvoista perikenttää on suuri eroja täytäntöönpanon ja toteutuksen välillä. Siksi tarvitaan sääntöjä sen suhteen, miten tietyt asiat määritellään, esimerkiksi haitan määrä tai sakon määrä. E, lisäksi kansalaisjärjestöille pitäisi antaa valitusoikeus ja pitäisi myöskin huomioida uudet ympäristörikollisuuden trendit, esimerkiksi laiton äh, kalastus, laittomat hakkuut, äh, metsäpalojen sytyttäminen ja hiilidioksidisertifikaattipetokset ja myöskin äh, tämän vastuudirektiivin laajentamista pitäisi harkita. Ja ympäristöhaittoja pitäisi myös laajentaa myöskin ilm- ilman saastuttaminen ja terveyden äh, heikentäminen pitäisi olla tässä mukana. Ehdotan lisäksi, että kummatkin direktiivit laajennettaisiin Euroopan ulkopuolisiin kolmansiin maihin, jos nämä ympäristöhaitat ovat äh, sellaisten yritysten aiheuttamia, jotka on selvä sitoumus tai selvä linkki EU-hun. Tällä tavoin meillä olisi myös ulkoinen ulottuvuus. Olen varma, että pystymme eh, vielä konkretisoimaan näitä ja saamaan aikaan hyvän lausunnon. Kiitoksia. Thank you. Uh, there is no shadow for ID. Kiitoksia. ID-ryhmästä ei ole varjoesittelijä, joten Mari Tussaan vihreistä, olkaa hyvä. Merci beaucoup, euh, Pascal. Paljon kiitoksia Pascal, kiitoksia hyvä puheenjohtaja, kiitoksia tästä keskustelusta, joka vaikuttaa hedelmälliseltä. Haluaisin lisätä tähän, että kyseessä on oma-aloitteinen mietintö, mutta tämä on erittäin tärkeä sellainen. Oli hienoa, että puheenjohtaja muistutti siitä, että ympäristövastuu on yksi meidän aikojemme suuria kysymyksiä, mutta myöskin vihreän elpymisen paketissa mukana – olen myöskin tyytyväinen siihen, että ympäristövaliokunta on Delara Böghaatin mietinnön jälkeen ryhtynyt käsittelemään ympärivastuukysymyksiä. Kyllä todellakin komissiolla täytyy olla suunnitelma ympäristön hallin, yrityksen hallinnon ja ympäristövastuun osalta. Ympäristön saastuminen kuuluu komission alaan ja nämä ovat äärimmäisen tärkeitä kysymyksiä me haluamme kolmansissa maissa läpinäkyvyyttä, kun Euroopan unionin yritykset ähm, siellä toimivat. Ja haluan muistuttaa, että tämä ympäristövastuu äh, koskee aivan yhtä paljon myöskin yrityksiä, vaikka siitä emme juuri tänään keskustelu kuin, kuin valtioita. Mehän emme äh, valtioiden vastuusta nyt keskustellut, mutta tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy kiinnittää huomio kysymykseen nykyisin. Neljänneksi tärkein terrorismin äh, rahoituslähde ovat äh, toimet, jotka ovat ympäristöä tuhoavia. Siksi meidän täytyy ryhtyä ympäristörikollisuuden vastaisiin tiukkoihin toimiin. Äh, myöskin ne lailliset toimet tässä puisteisossa kiinnostavat meitä tällä hetkellä. Haluaisin hiukan syventää tätä pohdintaa, joka on käynnissä tänään. Ensinnäkin mitä tulee ympäristörikollisuuteen komissiolta olemme pyytäneet arviointiasiakirjaa ja olemme pyrkineet siihen, että meillä olisi harmoninen ymmärrys siitä Euroopan unionin läpi, mikä on ympäristörikos ja Ympäristörikoksena voitaisiin pitää tämän mukaan kaikenlaisia ympäristöä tuhoavia toimia, kun nämä ovat hallinnollisesti tai siviili ähm, sääntöjen vastaisia. Ja kuten esittelijä mainitsi, tarkoituksena on myöskin pahimpia ympäristörikoksia ajatellen luoda uusia säädöksiä. Ja sitten toinen seikka, äh, tämä rikosoikeudellinen ja siviilivastuu pitäisi laajentaa sellaiseksi, että se koskettaisi kaikkia saastuttamista, kun näin ei tällä hetkellä tapahdu, ja erityisesti näitä leviäviä myrkkyjä hiilidioksidista nanopartikkeleihin, kaskintorjunta-aineihin, mikromuoveihin ja niin edespäin. Me tiedämme, että tällainen saastuminen on ympäristön tuhoutumisesta suurimmassa vastuussa tällä hetkellä jos Euroopan unioni haluaa vihreästä sopimuksesta tehdä todellisuutta ja suojella kansalaisia ja ekosysteemejä, meidän täytyy luoda tiukat säännöt näiden eri ympäristön leviävien myrkkyjen osalta. Ja tämän jälkeen vielä yksi seikka. Viime vuosina olemme kuulleet tästä yhä enemmän ja enemmän meidän täytyy nyt ottaa ekosysteemien suojelun suhteen askel eteenpäin. Luontoa täytyy suojella sen itsensä vuoksi. Meidän täytyy edetä sitä kohti, että meillä olisi luonnon oikeuksia, jotka tunnustetaan. Me haluaisimme, että ekosysteemejä voidaan puolustaa niiden itsensä vuoksi. Kiitoksia. Meillä ei ole ECRstä puheenvuoropyyntöä kirjattu. Silvia Goesta ei ole myöskään yhteyksissä. Tässä olivat siis varjoesittelijät. Ja jos joku haluaa puheenvuoron ilman niin puhujalistaa, voimme avata puhujakierroksen ilman puhuvuoroja, mutta ensin antaisin komissiosta Löpätanille puheenvuoron. Meillä oli yksi puheenvuoropyyntö. Aloittakaamme siitä ja siirtykäämme sen jälkeen vasta komissioon. Essen Diista, olkaa hyvä. Ja tämän jälkeen puheenvuorot ilman puheenjohtajista päättyvät. Mr. Luena, can you please press the speak button? Ahora. Me escuchan, ¿verdad? Kuuletteko minut? Hyvä. Monet kiitokset. Puheenjohtaja Kanfään Puhuin näistä ympäristörikostehtävyydeistä ja toisen kautta sen, että kaikki ympäristörikostot olisivat sen alaisuuteen kuuluvia, että meidän pitäisi näitä tätä, tosiaan voisimme torjua näitä äh, kansallisesti ja kansainvälisesti on tärkeä direktiivi, joka koskee ympäristörikoksia. Siinä tulisi myöskin olla rikosoikeudellinen äh, vastuu yritysten osalta, niin kuin mainittiin, pitäisi olla myöskin hallinnollisia vastuita, rangaistuksia niin, että olisi tällainen siviilivastuu, jota voitaisiin estää tällaisia ympäristörikoksia. Toisaalta pyritään myöskin, että laajennettaisiin direktiivin lain kattavuuden laajentamisessa, koska on myöskin ympäristödirektiivejä. Tämä ei rajoittuisi tiettyihin vaurioihin vain ja tiettyihin toimijoihin. Ja uskoisin, että tämä pitäisi laajentaa lopuksi. Minusta on välttämätöntä, että tunnustetaan, että kaikilla kansalaisilla on oikeus ympäristöön. On aika outoa, jos ajatellaan perusoikeuksissa sen artiklassa 37 puhutaan vain siitä periaatteesta, että on ympäristöllinen vuorovaikutus, mutta ei puhuta sinänsä tästä oikeudesta ympäristöön. Tärkeää, että tunnustetta sitä sitten. Minusta on tärkeää, että Euroopan unionin perusoikeuskirjassa olisi mainita myöskin se, että on oikeusympäristö, joka on terveellinen myöskin, pitäisi edistää sitä, että kansainvälisesti tunnustettaisiin tällainen oikeus ja tässä mielessä. Ja näistä kysymyksistä tulen tekemään tarkistuksia. Kiitos. Thank you. So we move to the commission. Kiitoksia. Nyt siirrymme komissioon. Stolopeta, olkaa hyvä. Um, <clears throat> yes, good afternoon. I... Niin, hyvää iltapäivää. Minun on pyydettävä anteeksi, mutta minulla oli teknisiä ongelmia. Onnistuin vasta muutama minuutti sitten sitten liittymään kokoukseen äh, Rova Tussanin puheenvuoron aikana. Ehkäpä te voitte äh, auttaa minua, mitä vastauksia minulta odotetaan. Uh, uh, uh, Itse asiassa emme niinkään odota nyt vastausta. Odotamme päivitystä siitä, mikä tilanne on komissiossa, ää, ähm, kuinka nämä asiat ovat edenneet komissiossa. Tässä ei ole suoraa kysymystä teille itse asiassa. Mr. Lopata, can you press the speak button again, please? Okay, thank you very much. Selvä. Kiitoksia tästä selvennyksestä asia on se, että meillä ei ole vielä aivan selvillä soveltamisala ja tämän aloitteen pääelementit. Minä en ole vielä nähnyt yhtään asiakirjaa tähän mennessä, enkä myöskään ole varma, onko muita komission kollegoja, jotka osallistuvat tähän kokoukseen. Minä voin puhua vain ympäristöpääosaston puolesta. Sopiiko tämä? Jos tämä teille sopii, niin voin vain tehdä lyhyen yhteenvedon, että tällä hetkellä meillä ei ole aloitetta tai tarkoitusta muuttaa direktiiviä, vaan odotamme ensin tämän tätä arviota, joka perustuu jäsenvaltioiden raportteihin vuonna 2022 ja komission arvio saadaan sitten vuotta myöhemmin vuonna 2023. Me kuitenkin teemme hyvin paljon työtä nykyisen direktiivin täytännönpanon suhteen mukaan lukien useammat tutkimukset olemme myös ähm, viitanneet sen passiiviseen strategiaan äh, rahoitusturvallisuudesta, äh, jotta voitaisiin ympäristöhaitat äh, tai ympäristövastuu kattaa kaikissa jäsenvaltioissa EU-laajuisesti ja tästä seuraava useita jatkohankkeita ja sopimuksia Yksi käynnistettiin juuri vähän aikaa sitten. Se on sopimus, jolla voidaan helpottaa ympäristövastuudirektiivin täytäntöönpanoa, koska yksi syy eh, sille, että tarvitaan eh, rahoitusturvaa eh, tai rahoitusturva ei ole kehittynyt tarpeeksi, niin se johtuu siitä, että tätä direktiiviä ei panna täytäntöön kaikkialla riittävästi. Ja Ehkäpä minun pitäisi myös tässä yhteydessä mainita eräs tärkeä kysymys. Pää ongelma tässä ympäristövastuudirektiivissä ei ole nykeinen lainsäädäntöpuitteisto. Varmasti siinäkin asioita, joita voidaan muuttaa, mutta ennen kuin lainsäädäntöä muutetaan, meidän mielestämme olisi paljon tärkeämpää tehdä tästä direktiivistä toimiva, panna se täytäntöön. Ja meillä on useita ongelmia. Yksinkertaisesti toimijat eivät ole tietoisia tästä Jopa vakuutusvälittäjät eivät ole tieteisiä tästä. Vastuu viranomaisilla ei ole riittävästi henkilökuntaa, eikä riittävästi resursseja, eikä riittävästi asiantuntemusta, jotta tämä direktiivi voitaisiin panna täytäntöön. Tämä on erittäin tärkeä käytännön kysymys. Ja ennen kuin tämä perus tai nämä peruskäytännön ongelmat eivät ole ratkaistuja, niin sitten voidaan ottaa käyttää mitä tahansa lainsäädäntöä, mutta se ei auta, tilanne pysyy samanlaisena, joten siksipä me emme nyt me nyt keskitymme enemmän tähän täytäntöönpanon parantamiseen, eikä tämä ole mitään uutta. Aloitimme sen jo kymmenen vuotta sitten ja olemme vieläkin tekemässä sitä. Pääongelmat ovat parantuneet, mutta vielä on esteitä kehityksen edellä. Eli ennen kuin direktiiviä muutetaan, nämä perusrakenteet pitäisi saada toimiviksi. Ja vasta siltä pohjalta sitten muutokset ovat hyödyllisiä. Tämä on ihan perustavanlaatuinen vetoomus, että meidän on kaikkien tehtävä yhteistyötä ja keskityttävä parempaan ympäristövastuudirektiivin täytäntöönpanoon. Meillä on tällä hetkellä myös sopimus, joka tarkastelee tätä asiaa. Siinä katsotaan täytäntöönpanoa, todistusaineistoa ja mm, siinä kerätään tietoa paikan päällä esimerkiksi kansalaisjärjestöiltä, paikallisviranomaisilta – kansalaisryhmiltä, eli niille pääkohderyhmille, joille tämä direktiivi on laadittu, jotta ymmärrettäisiin, mitkä ovat nämä pääongelmat ja miten näihin ongelmiin parhaiten voitaisiin puuttua. Ja lisäksi ottamalla kansalaisjärjestöt paremmin mukaan, jotta ne voisivat hyödyntää tätä vastuudirektiiviä paremmin. Tietenkin komission suuntaviivat ympäristöhaitasta, joka äh, pitäisi hyväksyä tämän vuoden loppuun mennessä, niidenkin äh, pitäisi tarjota äh, vielä yksi elementti, jolla voidaan parantaa ympäristövastuudirektiivin täytäntöönpanoa ympäristöhaitan määritelmä on erittäin tärkeä, erityisesti kun ajatellaan sen merkityksellisyyttä. Tämä työ etenee erittäin hyvin ja toivottavasti aloitamme palveluväliset konsultaatiot seuraavien Mm, muutama viikon sisällä niin, että suuntaviivat voidaan hyväksyä ensi vuoden alkupuolella. Tarvitaan muutamia viikkoja kääntämiseen, sen tiedätte. Ja toinen virstanpylväs tulee olemaan uusi monivuotainen jatkuva ohjelma vuodelta 2021 vuoteen 2024 josta toivottavasti vielä tällä viikolla sovitaan komission ja jäsenvaltioiden kesken, ja tämä on pohjana jatkotyölle seuraavan neljän vuoden aikana, jotta voitaisiin parantaa tämän direktiivin täytäntöönpanoa. En eh, sulkisi pois sitä, että etteikö joitakin direktiivin kohtia voitaisi parantaa lainsäädännöllisesti, mutta kuten sanoin aluksi, niin eh, meidän täytyy olla hyvin eh, varmoja siitä, mitä voidaan tehdä, mitä pitäisi tehdä. Ja siksi eh, arvio, mm, vaikutusten arvio voisi olla erittäin hyödyllinen. Tässä meidän kantamme. Kiitoksia. Oh, um, thank you for the... Paljon kiitoksia. Kiitoksia tästä keskustelusta ja kiitoksia varjoesittelijöille. Tarkistusten jättämisen takaraja on 24. päivä marraskuuta. Äänestämme asiasta Envissä tammikuussa, Jurissa helmikuussa ja täysistunnossa ensi viikon maaliskuussa. Paljon kiitoksia kaikille. Nyt voimme siirtyä seuraavaan asiaan esityslistallamme. Kyseessä on vetystrategia ilmaston Euroopalle. Tässä kyseessä on lausunto. ITRE-valiokunnan mietintöön ja antaisin nyt edustaja Bentelelle puheenvuoron EPPstä. Olkaa hyvä. Ähm, Puheenjohtaja, hyvä komission edustaja, hyvät kollegat. on ilo se, että tänään valiokunnan kokouksessa puhumme jännittävästä aiheesta, johon liittyy monia odotuksia ja toiveita, nimittäin siitä, miten kehitetään Euroopan vetyalaa. Ja nyt monet jäsenvaltiot ovat jo lähteneet käsittelemään asiaa. Euroopan vetyallianssi, joka on investointi taho on otettu käyttöön yhä enemmän uusia hankkeita ja aloitteita ja vety, joka on pitkään ollut jo olemassa, on nyt aiheena lähtenyt liikkeelle. Virhekehityksen sopimus puolitoista vuotta, puoli vuotta sitten varmastikin osaltaan edisti tätä ja meille on tärkeää ajatellen se, että päästään ilmastoneutraaliin vuonna 2050 ja että meillä on hyvin tärkeää puolivälin 2030 merkitsee sitä, että meillä on selkeä tehtävä. Meidän pitää pikaisesti hyödyntää vetyn potentiaalia ja Euroopan tasolla saada aikaan oikeita suuntaa, oikean suuntaan osoittavia ratkaisuja. Vetytalouden rakentaminen liittyy nimenomaan siitä, että tuotetaan paljon enemmän uusiutuvaa energiaa, koska tavoitteena pitää olla se, että vety tuotanto tapahtuu niin, että ei synny hiilidioksidia, niin että se myöskin äh, osaltaan edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista. Olemme kaikki tietoisia siitä, että tämä ei voi tapahtua yhdessä yössä. Se merkitsee sitä, että konkreettisesti ajatellen sitä painetta, joka meihin koskee liittymään siitä, että maan lämpötila nousee, niin myöskin on tärkeää toimia nopeasti myöskin kansainvälistä kilpailua, jotta saadaan kilpailukykyistä tuotantoa, ja on tärkeää, että saadaan tuotettua sellaista vetyä, jossa, johon jonka tuottamiseen liittyy hiilidioksidipäästöjä. Ratkaisevaa investoinnille ovat, on nimenomaan hiilidioksidin hinta, ja tässä täytyy toimia nopeasti. Näin tulin sitten näihin olennaisiin kysymyksiin, jotka olen ottanut esille tässä ehdotukseni lausunnoksi. Tulevat investoinnit, jotta saadaan nopeasti käyntiin vetyalaa, pitää määritellä sen tilanne, eli Euroopan laajuinen terminologia ja kriteerit, joilla sertifioidaan uusiutuvista, uusiutuvaa ja vähähiilistä vetyä varten. Tässä odotan mielenkiinnolla, miten luova komissio on, mutta haluaisin kuitenkin antaa suullisesti sen neuvon asiantuntijoille, että ei yhdestä yhteen otettaisiin niitä sääntöjä käyttöön, jotka koskevat vihreää sähköä, vaan että luotettaisiin uusia ratkaisuja, jotka soveltuvat erityisesti vedylle. Sitten oli myöskin sen puolesta teknologia, on teknologia liittyy tähän vedon rakentamiseen elektrolyysi, pyrolyysi, plasmalyysi. Meidän pitäisi todellakin katsoa, että kaikkia mahdollisia keinoja käytetään ja että kehitetään kaikkia mahdollista tutkimusta ja käytetään sitä niin, että kaikki teknologiat saavat mahdollisuuden lyhyellä ja pitkällä tähtäyksellä myöskin pysyä kilpailukykyisenä samaan aikaan, kun hiilioksidin hinta asteittain nousee. Meille kaikille on selvää se, että aikaan sitä kymmenen vuoden päin kuluttua voidaan puhua tästä asiasta, mutta siihen asti pitäisi antaa tukea tälle toimille saada aikaan tällaisia erityisen näkyviä hankkeita, jotka liittyvät siihen, siirrytään siihen, että syntyy teollisia prosesseja, teollisia laitoksia ja että sanakaan tutkimusta ja myöskin stimuloidaan kysyntää. Keskustelusta teollisuuden kanssa on ymmärtänyt, että, että on tärkeää, oikeita välineitä on komissiolla olemassa jo, ja ja välineet, jotka ovat Next Generation EU:ssa, myöskin tarjoavat meille uuden mm, rahoituksellisen mahdollisuuden niin, että saadaan aikaan soveliaita ohjelmia. EUn vahvuus on ilman muuta sääntely, ja tässä on tultava siitä, että rahoituksellista tukea on, ylitään voidaan antaa vetyteollisuudelle – ja myöskin yhteensopivuus Euroopan energiaverkoissa veden osalta on varmistettava. On olen että vastaisuudessa käyttämätöntä energiaa voidaan tallettaa veden muodossa ja liikuttaa, siirtää veden muodossa. Ja on tärkeää, että saamme rajat ylittävän infrastruktuurin vaihtoehtoisille polttoaineille. Lopuksi kysymys on myöskin siitä, että työstään direktiivi, joka liittyy kaasun sisämarkkinoihin, koska myöskin kun kaasun toimituksessa pyritään luopumaan hiilestä, siinäkin vedyllä voi olla oma roolinsa. Tässä yhteydessä minä vetäisin mukaan myöskin sellaiset sektorit, joita komissio on jättänyt oman, omia ajatustensa ulkopuolelle. Todellakin tärkeää on, että vetyä käytettäisiin nyt teollisuuden hiilestä vapautumiseen, mutta gigantinen potentiaali, jota siinä pitäisi ottaa käyttöön. Tässä aikaan myöskin nopea, sosiaalisesti kestävä markkinoille otto, mikä on näkyvissä nimenomaan lämmitysjohtajalla. Jos ajatellaan sitä, miten val- paljon syntyy energiatehokkuustoimista ja siitä, että tämä syvää energiaa uudistamista rakennusten osalta Euroopan laajuisesti. Ja nyt tulenkin viimeisen kohtaan, niin aito laajentaminen vetyalalla Euroopassa saadaan aikaan varmastikin vain kolmasista maista tapahtuvalla tuonnilla. Onneksi vedyn osalta on mahdollista, että on monenmuotoisia kuljetusmahdollisuuksia ja monenlaisia maita, joissa voidaan saada. Ja, ja jos ajatellaan asioita johdonmukaisesti nimenomaan uusiutuvien energioiden kannalta, johtavat asiat ovat sitä mieltä, että Pariisin sopimuksen tavoitteiden tuomisen osalta on tärkeää se, miten energiatuotanto tapahtuu vastaisuudessa. Ja ajatus siitä, että Afrikassa vuonna 2050 oli siis satoja hiilivoimaloita, näitä on ja rakennetaan, silloin on tärkeää saada kumppanuuksia EUn ja Afrikan välillä nimenomaan uusiutuvan energian alalla. Samoin tietysti myöskin muiden alueiden kanssa, jotka eivät ole niin lähellä ja kyllä niin pitkällä asiassa kuin EU. Tällä yleiskatsauksella, tällä näkemyksellä haluaisin päättää oman tar- luonnokseni esittelyn ja odotamme mielenkiinnolla kommentteja ja yhteistyötä tulevina kuukausina. Kiitos. Thank you very much. Uh, so before moving to the, the shadows... Uh... Paljon kiitoksia. Nyt siirrymme puheenvuoroihin ilman uh, puhujalistaa aloittaa. Ensin kuulemme varjostelijoiden puheenvuorot ja sen jälkeen puheenvuoro ilman puheenlistaa. Tiemo Völkän SND ensimmäisen, olkaa hyvä. Uh, Mr. Volken, it appears that you have an issue yeah, with your camera. I switched Ah, much better. Yeah, yeah. <laughs> It's no niin, nyt korjasin sen. Eh, hyvä eh, puheenjohtaja. Äh, hyvä kollega Bentele, hyvät kollegat. Minäkin olen erittäin iloinen äh, siitä, että tänään puhutaan tästä tärkeästä eurooppalaisesta aiheesta, nimittäin vetystrategiasta. Vety todella tarjoaa äh, mahtavat mahdollisuudet myös, kun ajatellaan uusiutuvia energiamuotoja ja on, voi ainoastaan, on ainoa vaihtoehto hiilestä luopumisille tietyille teollisuuden haaroille, kuten terästeollisuudelle. Emme kuitenkaan voi sokeasti rakentaa vetyinfrastruktia ja haluta tehdä kaikkea vedyllä. Sitä varten meillä ei ole tarpeeksi vetyä meidän täytyy olla hyvin selväsanaisia. Se, että vetyä yksinkertaisesti tuotetaan fossiilista polttoaineesta ja sitten ää, puristetaan maan alle ja pannaan siihen vihreä leima päälle, niin se ei käy. Olin kyllä vähän yllättynyt, kun sain sähköpostin eräältä fossiilisten teollisuuksien lobbausjärjestöltä, joka pyysi, että tämä lausunto hyväksyttäisiin yksi yhteen, koska se on niin erinomainen, niin sitten meidän Envik kollegoja pitäisi Itteren kollegoille sanoa myös, että tämä lausunto on erinomainen. Ja kyllä silloin minulla heräsi muutamat epäilykset ympäristövaliokunnan jäsenen ja siksi haluaisin ehdottaa muutamaa asiaa, jotka voitaisiin parantaa että äh, vetyä äh, tuotetaan sähkön äh, tuotantokeskuksissa on, voi olla järkevää, mutta vain jos tuotannossa käytetään uusiutuvaa sähköä. Eli sähköä, jota tuotetaan hielivoimalassa tai ydinvoimalassa, niin sitä ei missään tapauksessa, se ei saa missään tapauksessa herättää vaikutelmaa, että se olisi jotenkin kestävää. Tällainen keltainen mm, Vety ei ole mikään ratkaisu ja meidän täytyy se sertifioinnilla osoittaa. Se, mikä voi olla järkevää, on, että vetyä tuotetaan siirtoverkoissa. Meidän täytyy kuitenkin varmistaa, että sähköä otetaan verkosta ainoastaan silloin, kun sitä ei tarvita. Emme saa aiheuttaa ylimääräistä suurta sähkön kysyntää, joka lisäisi sitten hiilivoimaloiden ja ydinvoimaloiden käyttöikää Äh, jotta voitaisiin äh, sähköä käyttää hyödyllisesti, meidän täytyisi tässä tukimenettelyjä sopeuttaa. Me tarvitsemme äh, tässä aktiivista tukea, niin kuin olemme tuuli- ja aurinkovoiman suhteen tehneet. Tässä Carbon Contracts for Difference voisi olla hyvä väline ja myöskin toimiva ja Kaikki ne, joiden kanssa olen keskustellut, olen tähän mennessä sanoneet, että emme ihan tarkkaan vielä tiedä, kuinka paljon vetyä voidaan tuottaa. Ja siksi meidän täytyy olla infrastruktuurisuunnittelussa olla hyvin tarkkoina, että me kalliita investointeja tee. Ja jotta uusiutuista energiamuodoista tuotettua vetyä, että se olisi sopivan hintaista suhteessa fossiilisen polttoaineisiin. Niin meidän täytyy hinnoitella fossiiliset polttoaineet oikein. Ja sitten haluaisin vähän jotain sanoa vihreästä ja sinisestä vedystä. Olen hyvin skeptinen sinisen vedyn suhteen. Vihreä vety vuoteen 2030 mennessä, jos on hyvät sääntelypuitteistot, niin siitä tulee kilpailukykyistä. Niin kauan me varmaan tarvitsemme, eli ennen vuotta 2030 sinistä vetyä tuskin voidaan tuottaa. Sen jälkeen se on liian kallista. Jos teollisuus haluaa tukea sinistä vetyä, sen täytyy ensin osoittaa, miten CCS on kustannustehokkaasti toteutettavista. Ja kyllä me tarvitsemme eurooppalaista vedyn kultastandardia. Kiitoksia. Thank you. Uh, we move to uh, Andreas Gluck for Renew. Kiitoksia Andreas Glück Renewsta. Mr. Glück, can you please press the speak button? My best. Thank you. I believe now you should hear me. Yes. Kiitoksia uskoakseni kuulette minua. Nyt minäkin puhun saksaa. Meine sehr geehrten Kolleginnen. Hyvät kollegat, haluan kiittää sydämellisesti keskustelusta, jota tänään voimme käydä. Haluan kiittää kollega Venteleä siitä, että olen voinut puhua monista asioista aiemminkin. Luonnoksessa sen lisäksi on joitakin asioita, jotka mielelläni haluaisin ottaa esille. Ensinnäkin minun mielestäni tässä paperissa pitäisi myöskin todeta se, että vety merkitsee hyötyä kaikille jäsenvaltioille ja siksi me tarvitsemme vetyunionin. Yksi tärkeä asia on se, että kun ajattelemme tavoitetta, jonka komissionista on vuosi 2050, eli 13-15 prosenttia, silloin uudet menettelyt, jotka voisivat tulla käyttöön, jotka ovat energiasäästäviä mahdollisuuksia vedyn tuotannossa – ja jos tällä on merkitystä, niin voidaan myöskin tavoitteet vuoden 2050 osalta, niitä voidaan myöskin korottaa. Olemme sitä mieltä, että tällaiset hiilidioksidin neutraalit vedyn tuotannon mahdollistavat, niitä pitäisi hyödyntää. Ja me vakuuteta siitä, että pitää olla tällainen keskitettyä lähestymistapaa, koska on monia sektoreja, jotka ovat soveliaimpia vedyn käyttöön kuin toiset, mutta siitä huolimatta, jos me haluamme saada mittakaavahyötyjä, niin silloin on tärkeää, että useammalla sektorilla toimitaan, on toimittavaa. Ehdottaisinkin, että tähän paperiin otettaisiin mukaan myös se, että vety nähdään mahdollisuutena, jolla voidaan tehdä joustavammaksi toimintaa ja myöskin tallentaa, säilyttää sähkövirtaa, joten tämä tapahtuu hyvinkin siis vetyä käyttäen. Meidän mielestäni pitäisi olla myös maininta siitä, että me tarvitsemme rajat ylittävän infrastruktuurin, jota pitää rakentaa, koska vedyssä ei ole kysymys pelkästään asia koskettaisi vain yksittäisiä jäsenvaltioita, vaan kysymys on kaikkia Euro, koko Euroopan unionia koskevasta kysymyksestä. Minä puhuisin tästä sektoriasiasta jo äsken, mutta sitten vielä yksi joka meille on erittäin tärkeä, on se, joka meistä myös pitäisi olla paperissa, on se, että PK-yritykset, ne pitää myös mainita, koska olemme sitä mieltä, että jos me olemme todellakin vakavissamme tällaisen vesystrategian laatimisessa, pitää myöskin ottaa ne mukaan polttopisteeseen, jotka ovat mukana loppuasiakkaiden kanssa Silloin ei ole kysymys suinkaan uurista, suurista kysy- yrityksistä yleensä, vaan enemmänkin pk-yrityksistä. Ja ehkä vielä aivan lopuksi, jos olemme menestyksekkäitä vetystrategialla, tarvitaan ainakin kaksi asiaa. Että sieltäkin korkea hiilidioksidin hinta pitää huolehtia siitä, että päästökauppaa vahvistetaan vastaisuudessa niin, että saadaan korkeampi hiilidioksidin hinta. Ja sitten pitää katsoa, että sähkö tästä huolimatta pysyy edullisena ja komission on käynnistänyt aloitteen, jolla pyritään uudistamaan EUn energiaverotusta. Uskoakseni jos pitäisi sanoa myös, että meidän pitäisi kunnioittaa tätä ja jättää jäsenvaltioille vastuut veropolitiikasta – etenkin kun on kyse myös energiaverotuksesta. Tässä oli siis se, mitä meiltä oli. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Siirrymme ID-ryhmään. Joel Melon, olkaa hyvä. Merci, monsieur. Kiitoksia puheenjohtajia, kiitoksia edustaja Bentele tästä mietinnöstä. Päinvastoin kun lähestulkoon kaikki muut energialähteet, vety on lähestulkoon loputon energialähde se on vakaa ja sitä voidaan tuottaa monella eri tavalla. Tuotanto on hyvin räätälöitävässä tuotanto-olosuhteita vastaaviksi onkin nyt korkea aika kiinnostua vedystä ja ö, nyt on oikea aika sille. Ä, kuitenkin ä, neuvoston ä, päätelmissä Saksan johto puheenjohtajakaudella vetyä ei mainittu energialähteenä. Tiedämme kuitenkin kaikki, että aurinko- ja tuulivoima uudistuvat energialähteet eivät riitä. Meidän täytyy mennä siis vielä pidemmälle puhtaan vedyn määritelmässä. Se vaatii vielä määrittelyä ja tulee vaatimaan sellaisia menettelyjä, jotka tekisivät mahdolliseksi tuoda eurooppalaisille markkinoille tätä energiaa, jota voidaan myöskin varastoida. Nämä ratkaisut ovat sellaisia, että ne ovat jo kehittyneet. Nyt komission olisinkin tarkoitus ja tarve määritellä puhdas vety, äh, vedyn tuotanto, äh, hiilestä luopuminen ja uudelleen teollistaminen näillä linjoilla. Kiitos. Kiitoksia. Siirrymme vihreisiin. Äh, per Holmgren. Mr. Holmgren? Ah. All right. Thank you. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Olen iloinen, että me nyt äh, äh, yritämme äh, vapauttaa talouttamme hiilestä. Vedyllä on todella mahdollisuus olla hyvä energian lähde, mutta olen erittäin huolestunut siitä, millaisiin asioihin ryhdymme, jos emme ole varovaisia. On joitakin asioita, joita haluaisin korostaa ja toivottavasti ne otetaan huomioon seuraavien kuukausien aikana. Ensinnäkin emme saa unohtaa, että vedyn tuotanto ei sinänsä ole tavoite. Tavoite on vähentää päästöjämme ja tänä päivänä melkein kaikki vety, jota eh, teollisuudessa käytetään, on fossiilipohjaista. Nyt puhumme siitä, että vedyn käyttöä pitäisi lisätä, mutta miten varmistetaan, että tuollainen lisääntyminen ei eh, ole tavoitteitemme vastaista eh, jos tehdään nykypäivän vedystä kestävää, niin sitä varten tarvittaisiin enemmän sähköä kuin mitä EU tuottaa vuodessa. Ja tämä sähkö on hyödyllisempää ympäristölle kuin jos sitä käytetään vedyn tuotantoon. Ja sitten vedyn tuotanto vaatii hyvin paljon energiaa ja resursseja. Meidän on strategiassa selvästi osoitettava, että vedun käyttö pitäisi rajata ainoastaan sellaisiin menettelyihin, joissa vaihtoehto ei ole. Silloin kun sähköä voidaan käyttää, niin se on parempi ratkaisu. Me tarvitsemme vastuullista strategiaa, jolla varmistetaan, että vedyn kysyntä rajoitetaan niille aloille, joissa sitä todella tarvitaan. Ja sitten jos me laadimme jonkinlaisen kaskaadiperiaatteen tälle voimakkaalle energian kysynnälle, niin sitten vety tuotanto se ei oikeastaan pysty olemaan täysin kestävää tai kestävistä lähteistä. Ja silloin me emme noudata ilmastotavoitteita, joten meidän täytyy keskittyä tähän. Ja sitten tarvitsemme selkeää terminologiaa ja avoimia kestävyyskriteerejä. Sanot, kuten alhaisen hiilen vety, niiden ei pitäisi olla tässä strategiassa ollenkaan, koska sellaista se määritelmä ei ole ja vaarana on, että avataan ovi mm, fossiilisten polttoaineiden käytölle tulevaisuudessa, joka sitten mm, on strategian vastainen, koska meidän päätavoitteemme on se, että vain sataprosenttisesti uusiutuva energia eh, pitäisi olla osa tätä kuvaa perustuen lisää aurinkoenergian tai tuulivoiman käyttöön. Joten meillä on vielä paljon työtä tehtävänä, joten me varhingossa ammu itseämme jalkaan omalla strategiallamme, emmekä me saa tehdä tästä mitään viherpesuharjoitusta joka äh, sitten aiheuttaa lisää saastumista. Kiitoksia. We move to ECR and Alexander Vondra. Kiitoksia ECR ja Alexander Vondra, olkaa hyvä. Yeah, uh, thank you, Chair. First uh, thing to note. Kiitoksia puheenjohtaja. On tärkeää huomata, että politiikka on jo tehty sen mukaan, kuin vetyä olisi runsaasti saatavilla, mutta näin ei todellakaan ole. On arvioitu, että vedyn osa uudistuvasta energiasta olisi vuoteen 2050 mennessä 40 prosenttia. Tämä osoittaa, että vedyllä on potentiaalia tietyssä määrin korvata fossiiliset polttoaineet mutta maakaasu tulee olemaan energiamiksissä kuitenkin mukana jonkin aikaa. Kysymys, seuraava kysymys onkin se, minkälaista vetyä me tarvitsemme. Vihreä vetu, vety, elektrolyysi, vety on selkeästi vähiten saastuttavinta. maakaasusta valmistetun vedyn käyttö kuitenkin sisältää tiettyjä etuja ympäristölliset kulut ja kuljetuskulut. Ja tähän tuotantoon voitaisiin palkata samoja henkilöitä kuin nykyisessä maakaasun tuotannossa. Siksi olisi hyvä tarkastella erilaisia vaihtoehtoja. Mietintöluonnos ei välillä ole aivan selvä sanainen. Se viittaako se uudistuvaan vai vähähiilisen vetyyn vai äärimmäisen vähähiilisen vetyyn. Viimeisin näistä eh, ei myöskään tule selkeästi määritellyksi. Selvästikin meillä on tulevia rahoitustarpeita. Meidän pitäisi käyttää kaikenlaista yksityistä ja julkista rahoitusta teknologian kehittämiseen, mukaan lukien myöskin energian varastointi joka tuo kuluja. Meidän tulee myöskin tarkastella kaikkia mahdollisia sovelluksia. Kysyssä ei ole vain energiasektori. Tämä koskettaa välillä teollisia prosesseja ja kuljetusta, myöskin rautatiekuljetusta. Siellä vety saattaisi olla sähkön vaihtoehto, kun tämä jälkimmäinen on haastettu. Kiitoksia. Kiitoksia. Kuen puolesta eh, Emmanuel Bomper, eh, varjoisettelijä ei ole paikalla, joten voimme mennä puheenvuoroihin ilman puhujalistaa. Nyt eh, emme ota enää lisää nimiä puhujalistalle. Minulla on viisi puheenvuoropyyntöä ja sen jälkeen komission edustaja tulee käyttämään puheenvuoron. Nikolas Käsäres SNDstä, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Gracias. Kiitos. Kiitos esittelijälle tästä esityksestä. Meidän ryhmässä me olemme yhtä mieltä siitä, että käytäisiin puhdasta vetyä, jotta voitaisiin varmistaa, että infrastruktuurit suhtautuvat nimenomaan niin, että on uudistuvasta, uudistuvasta energialähteistä mm, varmistettua vetyä ja tätä kautta myöskin saataisiin aika vähähiilinen talous ja irtautuminen hiilestä. Meidän pitää investoida investo- meidän ei pidä investoida sellaisiin teknologioihin ja infrastruktuureihin, jotka ovat 30 vuoden kuluttua sellaisia, että ne eivät ole enää käyttökelpoisia. Uskon, että meidän täytyy investoida priorisoida sellaisia vedyn, uusiutuvan vedyn hankkeita, jotka tähtävät hiilestä irtautumiseen – kuten lämmitysala ja myöskin liikenneala ja myöskin eh, merenkulkua ja myöskin muita vaihtoehtoja, jotka liittyvät miksi kaasuverkoston uudistamiseen. On saatava aikaan halvempaa, puhdasta ja tehokasta teknologiaa, niin tätä pitää myös eh, myöskin teknologian neutraalisuudesta, mutta pitää ottaa huomioon kaikki mahdollisuudet, joita on pitää pitää priorisoida sellaista vetyä, joka on tuotettu käyttäen uusiutuvia energioita. Vety on luultavasti perustavanlaatuinen osa ratkaisuja, joita voidaan päästä aikaan ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä. Me teemme työtä tämän eteen ja tämä on nyt yksi mahdollisuus edetä tässä asiassa. Pitää päästä eroon epävarmuusta liittyvät teknologiaan, mutta ennen kaikkea pitää tarttua tähän energian mahdollisuuteen – ja niin, että saadaan aikaan todellakin kestävää tuotantoa. Thank you. We have now back... E, kiitoksia Emmanuel Bonpan Guesta. E, Guevarjoistelija onkin nyt linjalla. Annan hänelle siis puheenvuoron. Manuel. Oh, merci. E, kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelen, minulla oli pieni tekninen ongelma. Kiitoksia esittelijälle tästä mietinnöstä. Haluaisin korostaa tiettyjä seikkoja siinä. Aivan aluksi minulla on sellainen tunne, että tässä keskustelussa meillä on taipumus ajatella, että vety on jotakin aivan uutta, vaikka haluaisin muistuttaa siitä, että vety on laajalti käytössä nykyisin maailmalla, ei välttämättä kuitenkaan näissä käyttötarkoituksissa – joita me nyt ajattelen, 50 prosenttia menee öljyteollisuuden jalostamoissa ja tämän lisäksi sitä käytetään myöskin maataloudessa ja 10 prosenttia hartsin, muovin ja maalien kaltaisten tuotteiden valmistukseen. Tämä vastaa 2 prosenttia hiilidioksidipäästöistä nykyisin arvioiden mukaan sillä kuten todettua vetyä tuotetaan fossiilisesti. On siis tarve luoda vetysuunnitelmia. Tarkoituksena on siis parantaa vedyn käyttöä, ei uutena energian lähteenä, vaan parantaa sen käyttöä ympäristöystävällisemmällä tavalla – olen sitä mieltä, että meidän täytyy ottaa huomioon tiettyjä asioita ja tie, ottaa tietyt tavoitteet. Ensinnäkin meidän täytyy vähentää nykyisiä lannoitetuotannon tarpeen vetytarpeita tai esimerkiksi muoviteollisuuden vetytarpeita. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä koskettaa öljyn tai muovin kysyntää. Ja toisekseen vetyä pitäisi elektrolyyttisesti tuottaa emme voi tätä energialähdettä mitään käyttää, jos tuotamme sitä fossiilisesti päästöjä vähentävällä tavalla. Ja kolmanneksi meidän täytyy toimia järkevämmin, rajoittaa siis vedyn käyttö niille sektoreille, joilla tehokkaampaa vaihtoehtoa ei tällä hetkellä ole. Kuten sanoin, vety on energian lähde, mutta se ei ole kaikkein ä, taloudellisinta tai tehokkainta ä, energiaa. tietyillä sektoreilla sen käyttö ei ole mahdollista uskoakseni. Meillä on erilaisia energiamuotoja, joista, joissa vetyä voidaan käyttöä esimerkiksi terästeollisuudessa tai merenkulun ajalla, jossa nämä eivät ole välttämättömiä, mutta toisilla aloilla taas vedyllä voisi olla merkittäviä käytötarjoituksia. Pari asiaa tulee varoa. Meidän täytyy ensinnäkin keskittyä sellaiseen vetyyn, jota on tuotettu uudistuvalla tavalla, ei-fossiilisella tavalla tai ydinenergialla. Ja tämän lisäksi meidän täytyy pohtia veden käyttöä, sillä elektrolyysi vaatii valtavat määrät vettä. Ja meidän täytyy ymmärtää, että ei vety ole mitään maagista energiaa. Meidän täytyy olla jalat maassa, jos me haluamme tavoittaa ne päämäärät, joihin olemme sitoutuneet Pariisin sopimuksen myötä. Paljon kiitoksia. Odotan innolla työtä tulevaisuudessa kanssanne tämän asian tiimoilta. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt palaamme puheenvuoroihin ilman puhujalistaa. Meillä on kolme puhujaa. Ensimmäinen on Renewsta Catherine Chabot, olkaa hyvä. Merci, monsieur. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia esittelijälle. Äh, minä käytän puheenvuoron, koska haluan korostaa äh, vedyn tuotantomahdollisuuksia ja myöskin veden käyttömahdollisuuksia. Uskoakseni globaali lähestymistapa on tarpeen ähm, siilo ratkaisun sijaan. Komissio Tulkki pahoittelee, yhteys katkesi. So I suggest that... Eh, Catherine, sinun yhteytesi on erittäin huono. Ehdotan, että me eh, otamme seuraavan puhujan ensin ja yritämme saada paremman yhteyden. Erkä Myllö, olkaa hyvä. Ja, hallo. En... No niin, hei. Anteeksi. Minäkin haluaisin sydämellisesti kiittää Rova Benteleä tästä mietinnöstä, jonka hän on laatinut. Tämä on erittäin hyvä pohja ja olette jo siihen ottanut monia tärkeitä asioita. Vedystä tulee tärkeä energian väline ja tietenkin tarvitsemme vätyä uusiutuista energiamuodoista. Siksi toivotan tervetulleeksi tämän strategian kaksi asiaa, jotka ovat sydäntäni lähellä. Erityisesti nyt kun ilmastokunnianhimo on nousemassa, emme saa unohtaa potentiaalia liikenteessä, erityisesti raskaassa liikenteessä. Ja meidän täytyy pikaisesti rakentaa tankkausinfrastruktuuri, jotta pystymme kaikkialla riittävän hyvin tankkaamaan. Vedyn kysyntä tulee voimakkaasti kasvamaan eri aloilla ja siksi uskon, että meidän täytyy olla myös vähän joustavampia määritelmien suhteen ja sen suhteen, mikä on kestävää. Uusiutuvat vetyä. Vain tällä tavoin pystymme äh, käyttämään äh, eri lähteitä optimaalisesti. Erityisesti kiertotalouden näkökulmasta emme saa unohtaa äh, vedyn tuotantoa jätteistä tai nyt Saksassa saadaan tukia, tai loppuu tämä tuke, aurinkosähkön tukeminen sen syöttötuki, niin nyt meillä on sitten mahdollisuus hyödyntää sellaista sähköä, jota ei aina pystytä verkkoon syöttämään. Joten tässä Next Generation EU-ohjelma auttaa varmasti niin, että eri teknologiat saadaan yhteen ja vetystrategia voidaan viedä eteenpäin. Kiitoksia. Thank you. Uh, Martin Ocik. Martin Rosnick. Martin? Thank you very much, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Pascal. Olen todellakin eritellyt siitä, että nyt keskustelemme vedystä, koska se on äärimmäisen tärkeä. Se on yksi avainväline, joka meillä on, jotta pääsemme hiilineutraaliuteen. Meidän pitää olla tietoisia siitä, että vety ei ole mikään kaiken pelastava ratkaisu. Sellaista ei ole. Minusta meidän pitäisi ennen kaikkea pitää mielessämme energiatehokkuus. Se on se, mitä pitää tarkastella, miten saada ensisijaisesti aikaan energiatehokkuutta. Ja toiseksi on oltava tietoisia investointien tarpeesta. Ja tässä olen erittäin huolissani fossiilisilla polttoaineilla tuotetusta vedystä. Eli alusta lähtien pitää olla täysin selvää se, että sataprosenttisesti tämä vety on uusiutuvalla energialla tuotettua ja katsottava, millä alueilla ei ole mitään järkeä. Täällä puhuttiin liikenteestä, joka on todellakin suuri huolenaihe ajatellen päästöjen kasvua ja olen yhtä mieltä siitä, että, että tärkeää on teollinen käyttö, ei pelkästään niin, että korvataan fossiiliset tuotettua eh, vetyä, vaikka katsotaan myöskin raskasta teollisuutta, jossa siellä kenties ei tällä hetkellä ole käyttökelpoisia ratkaisuja, mutta meidän pitää katsoa, että olisi oltava tilaa tutkimukselle ja kehitykselle, koska ratkaisut teräksen tuotannossa tulevat viemään aikaa ennen kuin niitä saadaan, mutta meidän pitää nyt joka tapauksessa ryhtyä saamaan aikaan tällaisia prosesseja, joita voidaan myös kymmenen vuoden kuluttua käyttää. Olen todellakin sanomassa ennen kaikkea sen, että, että emme käynnistä investointikierrosta, joka menisi fossiilisilla polttoaineilla tuetun vedyn suuntaan. Kiitos. Try again, Catherine Chabot. Paljon kiitoksia. Yritämme uudelleen saada yhteyttä Catherine Chabon. Oui, merci. Que... Kiitoksia. Kuuluuko tämä nyt paremmin? Hienoa. Äh, minä totesin, että mitä tulee äh, vihreän vedyn tuotantoon, meillä on monia mahdollisuuksia. Ja on todellakin mahdollista luoda globaali lähestymistapa. Komission ei pitäisi äh, työskennellä ikään kuin siiloissa. Meidän täytyy pohtia myöskin ähm, elän, elinkaarta niin, että me suosisi vain tietyn tyyppistä vihreää vetua. Ja meidän pitäisi innovoinnissa tukia pk-yrityksiä, kuten Andreas Glyk erittäin hyvin äsken totesi. Meidän pitäisi olla myöskin ylikansallinen lähestymistapa ja lyhyt, lyhyen ketjun tuotantotapa. Jos ajatellaan tässä vetyä, jota voitaisiin tuottaa jonkin kauppasataman läheisyydessä ähm, tuulivoimalla. Sillä mahdollisesti voitaisiin, äh, sitä voitaisiin mahdollisesti käyttää ähm, aluksissa, mutta ei vain niissä. Tässä olisi mahdollisuus kiertotalouteen ja myöskin meidän tulisi tässä yhteydessä poistaa säätelyrajoja. Äh, esimerkiksi jos meillä on alus, joka käyttää vetyä, se joutuu tietyssä osassa alusta säilyttämään vetysäiliöt, eikä toisessa säätelyn vuoksi. Tämä oli vielä hankaluus. Paljon kiitoksia komissiolle kiitoksia tästä keskustelusta. Kiitos. Ja viimeinen puhuja Jutta Paulus ennen komissiota. Olkaa hyvä. Ja, schön, dass ich als letzte reden darf. Mukavaa, että saan puhua viimeisenä äh, ja puhun Saksaa poikkeuksellisesti ja keskityn siihen, mitä ei ole vielä sanottu ja mikä pitäisi ehkä selventää. Sanottiin, että äh, kun vetyä käytetään rakennusten lämmittämiseen, tämä olisi sosiaalisesti äh, hyvä väline suhteessa rakennusten eristämiseen. 80 prosentin vaikutus taso, kun katsotaan elektrolyysiä ja sitten lämpöpumppu, niin tarvittaisiin viisi kertaa enemmän kilowattitunteja äh, uusiutuvaa energiamuotoja, kun halutaan lämmittää vedyllä, voi itse laskua, mitä se maksaa. Sitten täytyy kaikki lämmityslaitteet äh, korvata ja verkostot ja muuten ymmärrä, mikä tässä on yhteiskunnallisesti hyvä asia. Ja jos me puhumme sinisestä vedystä, niin suurin osa ihmistä sanoo, että mehän voimme sitten hiilidioksidin puristaa ja se on melkein yhtä hyvä kuin vihreä vety. Meillä ei ole toimivaa hiilidioksidin talteenottoa varaistointia tai hyvin ähm, maltillista sellaista. Myös Rotterdamin projekti äh, riittää pelkästään siellä oleville jalostamoille, äh, niin unohdetaan hyvin usein, että äh, tämä aiheuttaa arhaisemmassa vaiheessa hyvin paljon metaanipäästöjä, koska pora kohdissa on ähm, ähm, puu, sieltä, sieltä metaania pääsee ja näin, tämä tiiviys ei ole selvä ja tätä voidaan korvata korja, verrata hiilidioksidin, sitä ei millään hiilidioksidin talteenotolla ja varastoinnilla saada pois. Eli me emme saa rahaa käyttää sellaisen teknologian, joka ei sitten loppupeleissä ilmastoneutraaliutta toteuta. Ää, äh, Madame Paula Abromarquez, the floor Edustaja Huiskius. Excuse me, good afternoon. I don't know if you have... Um... Hyvää iltapäivää. En ole varma, sainko puheenvuoron, koska kuuntelin vielä tulkkausta. Kuuletteko minua hyvin? Kyllä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa kiittämällä esittelijää tästä mietintöluonnoksista koskien äh, vetystrategiaa erityisesti haluaisin äh, kiittää kiittää tämän ähm, päivän keskustelussa esiin tulleesta tuesta ähm, heinäkuun komission ähm, aloitteelle. Te muistatte, miksi äh, komissio on järjestelmän integraatiostrategian ja vetystrategian esitellyt. Nämä strategiat liittyvät toisiinsa ja monista eri syistä tänään parlamentin jäsenet toivatkin tämän asian jo esiin. Me keskitymme energiatehokkaisiin ja kiertojärjestelmiin, jossa uudistuvat energialähteet voivat olla tärkeässä roolissa. Uudistuvat energialähteet mukaan lukien vety, voivat tukea vähän hiilistämistä niillä sektoreilla, joilla vähähiilistäminen on vaikeampaa kuin muilla, muualla, ja joilla sähkö ei tällä hetkellä ole teknisistä tai kulusyistä ottava vaihtoehto. Ähm, mitä sitten tulee vetystrategiaan, siinä on tiekartta, ähm, jotta pääsisimme käyttämään vetoa tehokkaalla tavalla kohti hiilineutraaliutta. Tässä voisin korostaa tiettyjä seikkoja, jotka ovat tuossa ähm, strategiassa tärkeitä. Ne ovat mukana äm, mietintöluonnoksessa, mutta parlamentin monet jäsenet toivatkin tämän jo esiin. Aivan aluksi mielestäni on erittäin tervetullutta se tunnustus, jota parlamentti on antanut tärkeälle roolille, joka äh, kattavalla terminologialla on ja uudistuvan energian sertifioinnilla on myöskin vähän hiilisen vedyn järjestelmissä ympäri Euroopan unionin, kuten ollaan huomattu, on erilaisia tapoja tuottaa vetyä ja on tärkeää ottaa huomioon kaikki ähm, koituvat päästöt koko ketjun varrelta. On tärkeää korostaa sitä, että pitkän aikavälin äh, tavoite uudistuvan vedyn osalta äh, kumpuaa täydentävyydestä energiasiirtymässä, kun pyrimme mm, siirtymään sähköjärjestelmään, joka käyttää uudistuvia energialähteitä. Tässä uudistuva vety on jotakin, jonka odotamme muuttuvan kaikkein kustannustehokkaimmaksi tavaksi tuottaa vetyä vuonna 2030 jälkeen. Tämä liittyy myöskin siihen tosiasiaan, että eri vedyntuotantoteknologioita voidaan käyttää yhdistellen erilaisten energialähteiden eh, pohjalta. Komission eh, vetystrategia ei erokaan näiden osalta. Kuten tänään kerrotin uudistuvaa sähköä tuottava vety laskettaisiin uudistuvaksi energialähteeksi ja vety voitaisiin laskea vähän hiiliseksi energialähteeksi tietyissä tapauksissa ja kulut molemmissa tapauksissa riippuisivat tuosta sähkön tuotannon kustannuksesta. Tähän tarvitaan elektrolyytsiä. Mitä tulee Euroopan unionin ETS-puitteistoon, on tärkeää huomata, että äh, se kattaa vedyn tuotannon kuitenkin äh, paikallisissa sovelluksissa. Vetyä saatetaan tuottaa pienemmillä elektrolyysilaitteistolla ja saattaa olla, että näitä Euroopan unionin ETS-puitteisto ei katassa pitäisi ottaa huomioon. Mitä tulee sitten äh, vedyn käyttöön äh, vähäpäästöisten rakennusten kohdalla, ähm, parlamentin Paulus mainitsi tämän hiljattaisen analyysin mukaan kansainvälisen energiainstituutin instituutin äh, arvion mukaan se, että ähm, kaasusta korvaisimme 20 prosenttia vedyllä, vähentäisi päästöjä vain 3 prosenttia. Ja tämän lisäksi se, että rakennusten päästöjen vähentämisessä vedyn käyttö saattaisi tulla kalliimmaksi kuin muut vähähiiliset ratkaisut, esimerkiksi suora uudistuvien energialähteiden käyttö ja infrastruktuurisäästöt, joita voitaisiin tehdä, kuuluisivat siihen, että tulisi investoida ähm, vetysektoriin. Tämä sel- selittää myöskin sen, miksi olemme keskittyneet puhtaaseen vetyyn, loppukuluttajille suunnattuihin tuotteisiin, liikenteeseen. Näin voisimme kattaa niitä sektoreita, jotka on vaikeampi ähm, kattaa Äh, kuten äh, kappale neljä tuo esiin ilmastoneutraaliluuden alalla. Äh, tuotin tulee olemaan erittäin ratkaisevan tärkeää Euroopan unionin taloudellisessa ähm, kilpailukyvyssä ja kestävyydessä. Ja kuten mainittua, metanolia ja erityyppisiä muitakin tuotteita käytetään vedyn, tuotetaan vedyn avulla – seitsemän jäsenmaata on toteuttanut jo äm, vetysekoitusta äm, energiamiksissä, mutta nämä ovat hyvin matalan tason sekoituksia. Me emme suunnittele äh, vetysekoitusten äh, käyttöönottoa lukunottamatta tiettyjä hyvin äh, kohdennettuja käyttötarkoituksia ja sen lisäksi, mitä on jo mainittu, olemme eh, käsitelleet vuoden 2050 eh, energian kulua. Tässä yhteydessä meillä on epävarmuutta sekä Euroopan unionin että kansainvälisissä tutkimuksissa. Me olemme tehneet vielä eh, kaikkein kustannustehokkaimmasta ratkaisusta arviota pitkällä aikavälillä, mutta strategiamme tunnustaa sen, että kansainvälinen yhteistyö vedyn alalla on tärkeää ja tämä myöskin tukee eurooppalaista uudistuvan energian agendaa. Tarkoituksena on siis päästä näihin tavoitteisiin strategian avulla. Kiitoksia. Mm. Paljon kiitoksia me päätämme nyt tämän. Hyvin tärkeä äänestyslista on kohdan käsittelyn tähän. 23. päivä on tarkistusjättämisen takaraja. Envissä asiasta äänestetään tammikuussa 2025. 25. 26. päivä tammikuuta. Ja ähm, Täysistunnon määrä päätetään myöhemmin. Kuten tiedätte, ITRE on vastuuvaliokuntana asiassa. Me siirrymme nyt seuraavaan asian esityslistallamme. Kuten totesin, äh, olemme vaihtaneet äh, kohtien 8 ja 9 äh, paikkaa, jotta jäsenet pääsisivät osallistumaan näihin keskusteluihin. Joten menemme nyt kohtaan yhdeksän. Ja eh, en nyt luettele kaikkia tämän vastustuksen koskemia eh, aineita, joista me nyt eh, keskustelemme. Annan sen sijaan Anja Hasekampille Guesta puheenvuoron. Hän on tässä vastustuksessa kanssa laatijana. Olkaa hyvä. Well, thank you very much, uh, Chair. Kiitoksia oikein paljon, uh, puheenjohtaja. Klorotoluroni on aktiivinen aine, joka on ollut markkinoilla vuodesta 2006. Sitä käytetään hyvin paljon äm, torjunta-aineena viljoissa ja se on luvan varastettu noin 20 jäsenvaltiossa, mutta sen jälkeen kun se on saanut luvan 2006, sen vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen, niitä ei ole koskaan kunnolla uudelleen arvioitu. Äh, kunnollisen uudelleenarvioinnin sijaan lainsäädännössä sanotaan, että alkuperäinen lupa, sitä on vain jatkettu kerta toisensa jälkeen. Ainoa asia, joka on muuttunut vuoden 2006 jälkeen, on se, että klorotoluroni on pistetty korvattavien aineiden listalle, koska oletetaan, että siellä voi olla, se voi olla hormonaalinen haitta-aineella, voi olla haitallisia vaikutuksia ihmisiin ja se on myös pysyvä ja toksinen aine. Lisäksi klorotoluroni on, on luokiteltu erittäin haitalliseksi vesi eläimille, e, jolla on pitkäkestoisia vaikutuksia. Se voi aiheuttaa myös syöpää ja eh, lisäksi vahingoittaa syntymättömiä lapsia. Mutta silti me tänä päivänä keskustelemme tämän torjunta-aineen viidennestä jatkoajasta. Ja minä uskon, että jatkoaika tällaiselle aineelle, jonka tiedetään, että se on haitaksi ympäristölle ja ihmisille, on varovaisuusperiaatteen eh, vastainen ja torjunta-aine eh, lainsäädännön vastainen, jonka mukaan vain torjunta-aineisiin pitäisi laittaa vain sellaisia aineita, joilla ei ole minkäänlaisia haittavaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen tai haitallisia vaikutuksia ympäristölle. Tällä aineella aivan selvästi on näitä haittavaikutuksia. Me vastustimme jo edellistä aineelle myönnettyä lisäaikaa viime vuonna. Ja tiedän, että komissio tulee sanomaan, että ei ole muuta vaiku- vaihtoehtoa kuin jatkaa tätä hyväksymisaikaa, eli 17 artikla asetuksessa, mutta minä viittaan saman asetuksen 21 artiklaan, jonka mukaan komissio voi uudelleen arvioida aktiivisen aineen hyväksynnän milloin tahansa, erityisesti silloin, kun uuden tieteellisen tai teknologisen tiedon pohjalta on viittauksia siihen, että tämä aine ei enää täysin muita hyväksyntäkriteerejä. Ja olen tietoinen siitä, että komissio on myös hyvin huolestunut siitä, että jäsenvaltiot eivät noudata määräaikoja, jotka ovat mukana tässä mm, aktiivisten aineiden hyväksyntämenettelyssä tai uudistamismenettelyssä. Komission jäsen kirja Kiides toukokuussa kirjeessä jäsenvaltioille tämän asian nosti esille, mukaan lukien minun jäsenvaltiolleni. Ja tämä Sä kirjassa sanotaan, että tämä tilanne aiheuttaa sen, että toistuvasti perusteetta uusitaan tämä hyväksyntä ja parlamentti kritisoi tätä ja siksi potentiaalisesti vaaralliset aineet voivat pysyä pidempään markkinoilla. Tällainen tilanne ei ole kestävä ja meidän on saman tien ryhdyttävä toimiin äh, asian korjaamiseksi. Olen äh, täysin samaa mieltä. Haluaisin tietää, onko komissio saanut mitään vastauksia näihin kirjeisiin? Ja miten komissio vastaa siitä, että puututaan näihin perusteettomiin ja mahdollisesti haitallisiin jatkoaikoihin? Ja toivon, että, että kollegat tukevat meitä jälleen kerran tässä vastalauseessa tälle jatkoajalle, tälle mahdollisesti haitalliselle aineelle. We have as co-rapporteurs Maria. Kiitoksia Maria Arena tiimissä ja Helena Evi. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Maria Areena, onko hän linjalla? Haluatko käyttää ensin puheenvuoron? No, TMS. TiliMES. We might move to the meidän täytyy varmaankin siirtyä nyt puhujiin, jotka ovat pyytäneet puhuja puheenvuoroa. Tilimes taitaa ollakin linjoilla, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission edustaja, ähm, minä olen niin kun jälleen kerran olemme tällaisessa tilanteessa, jossa epäjohdonmukaisuuksia esiintyy ja komissio ähm, puhuu yhteen ja todellisuus vastaa toista. Jo vuonna 2019 parlamentti vastusti klorotoluronin äh, luvan, käyttöluvan äh, pidentämistä. Se on erittäin äh, myrkyllinen vesistöille ja tämä myrkyllisyys vaikuttaa pitkän aikaa. Ja me myöskin hyvin vakavasti epäilemme, että kyseessä on hormonallinen haitta-aine. 13 vuotta näitä epäilyjä on ilmaistu aivan aineen markkinoille tuomisesta lähtien. Voisitko selittää, kuinka on mahdollista, sanoa, että te haluatte suojella biodiversiteettiä, että se on mm, prioriteetti, biodiversiteetti on prioriteetti ja samaan aikaan te haluatte tällaisen tuotteen lupaa, lupaa pidentää, vaikka ette ole sitä edes arvioinut kunnolla. Kuinka tämä voi olla ähm, nollasaastumistavoitteen kanssa samoilla list- linjoilla sen, jota komissio perään kuuluttaa? Ja tässä ei voida vain hallinnollisiin viivästyksiin mielestäni vedota. Ne ovat hiukan huono veruke sille, että varovaisuusperiaatetta ei ole noudatettu. Paljon kiitoksia. Kiitos. Siirrymme nyt varjoesittelijöihin. Meillä on EPPstä Perja Weiss, olkaa hyvä. Thank you. Hi, hello. Kiitos. Tämä on ensimmäinen kokemus minulle tästä asiasta. Olen ollut yhteydessä tiedekeskukseen ymmärtääkseni prosessin, ja kun tässä on kysymys toimenpanoasetuksesta, se hyväksytäänkö tämä vastalause vai ei, silti joudutaan pidentämään tätä lupaa tämän aineen osalta, mutta me tiedämme, että nyt meillä on Bulgarialta tämä vaatimus, sen eh, EFSA voi aloittaa asian käsittelyn ja olen ymmärtänyt, että kun tuo prosessi nyt nopeutuu, niin heidän täytyy reagoida tietyn ajan puitteissa, jonka aina voidaan löytää perusteita muuttaa tätä pidennystä. Joten tästä syystä kansanpuolueen kanta on, että emme tue tätä vastalausetta, koska kysymys on toimeenpanoasetuksesta ja koska todisteet ja se todisen arviointi on niiden käsissä, jotka ymmärtävät, miten käsitellä näitä asioita. Tämä on meidän kantamme tästä. Nyt meillä on Bulgariassa tämä julkinen komitea, että EFSA voi toimia asian osalta ja käsittääkseni ensi vuoden heinäkuussa tulee lopullinen raportti, mutta jos siinä todetaan, että on todisteita siitä, jotka liittyvät näihin epäilyksiin, niin silloin heidän on toimitaan välittömästi. Täksi, se, tästäkin syystä pidämme tärkeänä sitä, että me nyt todetaan, että emme voi tukea tätä vastalausetta. Move to Veronique. Kiitoksia, uh, äh, Veronique Trelenor, äh, uh, äh, Renew. Monsieur le Président, voilà. Ah, your, Véronique, your connection is very... Veronik, sinun yhteytesi on erittäin huono. Suggest we... Ehdotan, että siirrymme Alexander Vanhaan äh, ECRstä ja sitten palaamme edelliseen puhujaan. Yeah, thank you. I think the connection... Kiitoksia. Yhteys on varmaan nyt parempi. No, kuten EPP, mekin vastustamme tätä vastalausetta Ensinnäkin uskon, että komission velvollisuus on jatkaa tätä hyväksyntää ja lisäksi tämä asettaisi EUn viljelijät eh, kilpailun kannalta haitta-asemaan suhteessa kolmansiin maihin. Toiseksi me emme näe mitään todistusaineistoa sille, että tämä klorotoluroni voisi olla haitallinen. Meillä on tämä vaikutusten arviointi, joka ei tunnista tätä potentiaaliseksi hormonaaliseksi haitta-aineeksi, joten lyhyesti me vastustamme tätä vastalausutta, ja tulemme äänestämään sitä vastaan, tätä päätöslausumaa vastaan. Ja parlamentilla ei ole veto-oikeutta tässä täytäntöönpanoasetuksessa. Thank you, so try to... Kiitoksia. Yritämme saada Veronikin takaisin linjoille. Oui, monsieur le président. Puheenjohtaja, kuuletteko minua? Kyllä. Hienoa. Eli tässä on ehdotus, että tämän aineen käyttöä ja käyttölupaa pidennettäisiin ilman muutoksia samoin ehdoin kuin viime vuonna. Tälle pidennykselle e, edellinen perustelu oli se, että näiden aineiden arviointia ei ole saatettu päätökseen, eikä nyt vuotta myöhemmin tilanne ole muuttunut laikkaan komissio. Onko teillä tarkoituksena pidentää tätä lupaa? Uskotteko te, että me ö, olemme näin luottavaisia? Me emme voi kuvitellakaan, että antaisimme näin vaarallisten aineiden ihmishengelle hengelle ja luonnolle vaarallisten aineiden käyttöä pidentää. Minä olen nämä kaikki aineet käynyt läpi. Kahdeksan näistä on vaarallisia haetaan haettaineita, kaksi on ähm, syöpää aiheuttavaa ja klorotorulron on äh, sekä hormonallinen haitta-aine että syöpää aiheuttava että ähm, lisääntymiselle ter- vaarallinen aine. Kuitenkaan näitä aineita ei ole äh, arvioitu joka kerta, kun niiden käyttölupa on pidennetty jo niin neljä kertaa ja nyt on viides kerta kyseessä. Olemme sitä mieltä, että tämä ei ole hyväksyttävissä. Vetoamme komissioon jälleen kerran, jotta se esittelisi meille listan aineista riskien mukaan luokiteltua ja näin riskien vakavuuden mukaan luokiteltuina sen sijaan, että ne olisivat kaikki sekaisin. Ja on myöskin aivan välttämätöntä, kuten täällä kollega totesi, että me painostamme jäsenmaita, joiden vastuulla nämä arvioinnit ovat jotta me saisimme arviointitulokset aikarajojen puitteissa käyttöön. Muutoin minä vastustan tämän äh, luvan pidentämistä ja äh, suosittelen, että äänestämme siis vastustuksen puolesta. Speakers. Kiitoksia. Olemme kuulleet kaikkia puhujia. Nyt siirrymme komissioon. Herra Berens, kuten tavallista sanoisin tämän kaltaisissa aiheissa. Olkaa hyvä. Yes. Uh, äh, good afternoon. Uh... Hyvää iltapäivää. Kiitos, että saan puhua ja kyllä, minä jälleen kerran tästä aiheesta. Minä en valitettavasti tule vastaamaan edustaja Haasekampin odotuksiin toista se, mitä sanoin viimeksi, että artikla 17 tässä asetuksessa ei jätä meille mitään muuta vaihtoehtoa. Jos viivästyminen arviointimenettelyssä ei ole hakijan vastuulla, ja silloin komissio on velvollinen jatkamaan tätä lupa-aikaa, jotta arvio voidaan viedä loppuun. Ei ole mitään eroa sen osalta, että on kysymys aineista, jotka ovat sellaisia, että ne voidaan korvata, tai aineista, jotka ovat kuluneen kategorioihin. Tämä velvoite on aina sama. Kuitenkin on <clears throat> edistystä verrattuna viime vuoteen – Kuten täällä totesi edustaja Vais, arviointiraportti on nyt toimitettu jäsenvaltiolle, Bulgarialle. Olemme myöhässä 4,5 vuotta. Haluan korostaa sitä, että tämä viivästyminen johtuu pelkästään jäsenvaltiossa, jonka tehtävä on raportoida asiasta. Ja komissio ei nyt voi rankaista hakijaa eväämällä tämän luvan jatkamisen. Haluaisin myöskin korostaa sitä, että artikla 21, johon edustaja Haasekan vetoaa, sitä voida tästä yhteydessä käyttää, koska tämä uudistaminen on jo käynnissä. Ei ole mitään lisäarvoa siinä, että aloittaisiin uusi tämän 21 äh, artiklan pohjalta uusi prosessi. Ja se on nyt äh, tullut siihen tilanteeseen, jossa on vertaisarvioprosessi, kuten täällä on todettu. Jotkin lausunnot, jotka ovat tässä tekstissä, jotka koskevat klotoronia, aine ei ole hormonihäiritsijä. Se on katsottu hormonihäiritseksi pelkästään puolivälin kriteereissä asetuksen 11.7.2009 pohjalta. Meillä on nyt muita kriteereitä, joilla määritellään hormonihäiritsijät ja klorotoluroni ei ole <clears throat> määritelty sellaiseksi, että se mahdollisesti jotta täyttäisi nämä määritelmät. Joten vastauksena edustajan Metsin kommenttiin ei myöskään ole totta se, että tätä ainetta olisi koskaan arvioitu. Kyllä se on arvioitu silloin, kun se ensimmäisen kerran sai hyväksynnän. Ja me olemme tälläkin velvollisia laajentamaan, pidentämään tätä lupaa. Ja kenties lopuksi edustaja Haasekamp sanoi, että on selkeitä viiteitä siitä, että näitä hyväksynnän kriteerejä ei täytettäisi. Tämä ei ole totta. Edustaja Monrakin sanoi tämän. Tällä hetkellä ei ole selkeitä todisteita siitä, etteikö näitä kriteereitä täytettäisi. Ja näitä, tässäkään kannalta katsottuna ei ole mitään syytä olla jatkamatta nykyistä lupaa. Sen lisäksi on olemassa tämä juridinen velvoite jatkaa sitä. Thank you very much. Uh, so the... Paljon kiitoksia. Envi-äänestys tapahtuu 17. päivä marraskuuta eli huomenna. Ja jos äh, äh, tämä saa Tämä vastustus saa enemmistön puolelleen. Asia menee toiseen marraskuun täysistuntoon. Nyt menemme kohtaan kahdeksan esityslistallamme. Kyseessä on toinen vastustus ja nyt antaisin Maria Areenalle puheenvuoron. Essendistä, olkaa hyvä. Oui, voilà. Euh, bonsoir. Äh, hyvää iltaa kaikille. Minä en nyt äh, mene näihin ähm, karbendatsiinin ähm, määritelmiin. Kyseessä on direktiivi 98 ja äh, sekä, jotka on mainittu vastustuksessa selkeästi. Äh, on todettu, että olemassa olevat tiedot eivät tee mahdolliseksi vetää johtopäätöksiä tämän aineen osalta, mutta on tarpeen muistuttaa siitä, että se, että meillä ole kylliksi tietoa päätöksen tekemiseksi ei ole todista siitä, että kyseessä ei olisi hormonallinen haitta-aine. Tämä epätietoisuus liittyy moniin tutkimuksiin, yksittäisiin tutkimuksiin, jotka osoittavat, että tämä aine tulisi kieltää Ähm, varovaisuusperiaatteen mukaisesti sen, joka sopimuksessamme on määritelty. Äh, haluaisin mennä vielä näihin poissulkeviin kriteereihin direktiivissä 98 äh, Carbon Datsimin äh, käytön osalta. Aivan aluksi, mitä tulee seitsemän ja kahdeksan luokkien äh, hyödykkeiden äh, käyttöön. On todettu, että nämä eivät ole erityisesti pintojen käsittelyssä äh, hyväksyttäviä käyttötarkoituksia. Ja tässä syystä komissioni pitäisi äh, sallia aineen käyttöä. Haluaisin tietää, miksi äh, tämän arviointiraportin äh, yhteenvetoa ei ole komissio seurannut äh, ja miksi käyttö tarkoitus numero yhdeksän, jossa on aivan samanlaisia riskejä, äh, on saanut toisenlaisen kohtelun niin, että karbendatsimia ei ole tässä hyväksytty. Komissio on todennut, että Äh, anteeksi, ollaan todettu, että nämä käyttötarkoitukset eivät ole ympäristöriskit huomioon ottaen keltakaikkiaan perusteltavissa, eikä meillä ole myöskään äh, kylliksi äh, ulkokäyttöperusteita. Voisiko komissio kertoa, mitä ehtoja se jäsenmaiden noudattavan, kun nämä antavat luvan tämän aineen käyttöön näissä tarkoituksissa. Vaikuttaa olevan niin, että se, että on hyväksytty aineen käyttö ja sitten vaadittu tiettyjä puitteita sille, on menettely, jonka myötä parlamentti ei voi harjoittaa tarvittavaa valvontaa. Seitsemän vuotta sitten, kun tämä aine alun perin tuotiin käyttöön ja käsittelyyn, karbendatsimin haitalliset vaikutukset olivat hyvin tunnettuja kuitenkin jo. Paljon kiitoksia nyt antaisin muille esittelijöille puheenvuorot. Ähm, Anja Haasekamp, olkaa hyvä. Pascal. Äh. Kiitos Pascal. Vähän aikaa sitten me keskustelimme kestävästä kemikaalistrategiasta. Tämä tärkeä osa vihreän kehityksen sopimusta määrittelee ne askeleet, joihin meidän on ryhdyttävä, jotta eläisimme myrkyttävässä ympäristössä, jotta varmistetaan, että kemikaalit tuotetaan, niitä käytetään tavalla, joka hyödyttää yhteiskuntaa e-, eikä haittaa planeettaa eikä nykyisiä tulevia sukupolvia. Tämän strategian mukaan kaikkein haitallisimpia kemikaaleja vältetään ei-välttämättömissä yhteiskunnallisissa käyttökohteissa ja että käytetään muita kemikaaleja, jotka ovat kestävämpiä. Nämä ovat kaikki tarpeellisia tavoitteita ja siksi on nyt niin outoa, että tänä päivänä keskustelemme erittäin myrkyllisen aineen karbendatsiimin luvanvaraistamisesta. Kyse on mutageenisesta aineesta luokituksessa 1b ja myöskin lisääntymiselle vaarallinen myöskin luokitus 1b. Tämä on juuri sellainen aine, joka meidän pitäisi kieltää eikä sillä pitäisi myöntää lupaa. Ja tämä lupa eh, johtaa eh, eh, haitallisiin vaikutuksiin ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Pandemian keskellä meidän pitäisi todellakin tietää paremmin. Siksi minä tuen tätä vastalausetta ja toivon, että saamme laajan enemmistön tälle tässä parlamentissa. Komission on todellakin omat tavoitteensa saavutettava ja todella yritettävä saada aikaa myrkytön ympäristö kaikille. Uh, Kiitoksia. Meillä ei ole puheenvuoropyyntöjä Michelle Rivesiltä tai Eleonora Eviltä, joten me siirrymme nyt muihin jäseniin. Michelle Riversi pyytääkin puheenvuoroa. Michelle, olkaa hyvä. Non, j'attendais que vous me donniez la parole. Minä odotin puheenvuoroa, mutta en ollut pyytänyt puheenvuoroa, koska olen kanssa esittelijä. Meidän täytyy huomata, että tässä pyydetään karbendatsiimin käyttöluvan pidentämistä sellaisen käyttöön, joka koskee säilytystä, mutta myöskin kaikkia muurauksen säilytysaineita ja pintasäilytysaineita. Yhteys katkesi. Michelle yhteys katkesi. Emme kuule sinua enää. Siirrymme nyt Anne Schneiderin EPPstä ja sitten äh, yritämme saada Michellen takaisin linjoille. Hallo? Okay ähm, Kabensamin wird als... Niin tämä aine katsotaan myrkylliseksi, ainakin se on aine, jota me emme haluaisi nähdä enää käytettävän, mutta on eri asia, mitä me toivomme ja mikä on juridisesti mahdollista, koska tässä kielossa on yksi ongelma, nimittäin kysymys on siitä, mikä on olemassa oleva äh, laki Karspendatsiimin 2013 on ollut raportissa ja kaikki arviot, jotka tehtiin ensimmäisen syksyn 2013, niissä vedottiin artikla 19 siirtymävaihemääräykset, jotka liittyvät biosiidiasetukseen siis. Kemikaalivirasto näkee, että voidaan käyttää sisätiloissa, jolloin se ei olisi aiheuttaisi vaaraa terveydelle eikä ympäristölle ulkotiloissa käytettäessä se voi aiheuttaa pinnoilla vaaroja. Siksi minusta on hyvä komission lähestymistapa toimia voimassa olevan lainsäädännön mukaan, että ei ole evätty tätä, tätä lupaa. Täytyy huomioon se, että hyväksyntä ei koske kymmentä, vaan enintään kolmea vuotta. Ja rajoittaminen käytössä ja merkinnässä on tarkoitus toteuttaa seuraavassa pysyvän komitean kokouksessa joulukuussa komissio oikoo esittää lisärajoituksia käyttöön ulkotiloissa. Kun komissio ei ole mitään liikkumavaraa tämän luvan myöntämisessä lähtien liikkeelle oikeudellisista perusteista, minä kansanpuoliryhmän puolesta puhun sen puolesta, että tuetaan tätä komission toteuttamisasetusta, enkä tue tätä vastalausetta. So we try again uh, with Michel Rivasi. Voilà. M'entendez? Bon, donc je... Um, kuuletteko minua? Sanoin siis, että tässä kyseessä on kolmen vuoden pidentäminen lupaan ja kyseessä on aine, jolla on hyvin ongelmallisia ominaisuuksia. Se on mutageeni 1B-luokassa. Tämä on todistettu tosiasia, toksinen ja mahdollisesti hormonaalinen haitta-aine. Se, mikä tässä on hyvin yllättävää ja liitynyt Maria Areenan kysymykseen, on yllättävää, että komissio ei ole kemikaaliviraston raporttia ja sen johtopäätöksiä seurannut, kun se toteaa, että tämän aineen käyttö aiheuttaa ympäristölle mahdollis- mahdottomia seuraamuksia, jotka on mahdottomia hyväksyä. Ja kun tätä ainetta käytetään pintamaaleissa, se saastuttaa pinnat ja maaperän hyvin pitkäksi aikaa. Tämän lisäksi tämä aine Yhteys katkesi. Back. No, okay, so uh, Michel, tu été... Eh, Michel, sinun yhteytesi katkesi jälleen kerran. Uskon, että täällä on joku rakenteellinen ongelma. Yritämme myöhemmin ratkaista tämän, mutta eh, nyt ensin Martin Osik Renjöstä, eh, olkaa hyvä. Thank you very much, sir. And... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Todellakin tämä on tapaus, joka on minulle äh, uskomattoman monimutkainen, koska äh, olemme vuonna 2020, elämme vuotta 2020, mutta puhumme äh, siitä, että annetaan lupa aineelle, joka arvioitiin lainsäädännön alaisena, joka seitsemän vuotta sitten jo raukesi. Tämä on tapaus, joka on epäonnistunut niin monella tasolla. Ei meidän tarvitse keskustella siitä, onko tämä myrkyllinen. Kyllä, se on hyvin myrkyllinen ja Vuoden 2008 biosidilainsäädännön mukaisesti se ei olisi edes markkinoille pääsisi. Ja se osoittaa aivan hyvin, miksi meidän täytyy tukea tätä vastalausetta. Ensinnäkin kesti melkein seitsemän vuotta, kunnes Saksa kaikista jäsenvaltioista teki tämän arvion joka on uskomatonta. No nyt sitten arvion jälkeen eh, näemme, että tämä menee läpi, mutta hakemus, hakemus jätettiin ennen, kuukautta ennen kuin uusi lainsäädäntö astui voimaan. Eli tasan tarkkaan tiedettiin, että lupaa ei myönnettäisi. Kyllä, komissio sanoi, että meidän täytyy antaa lupa. Me annamme sille vain kolme vuotta ja sitten meillä uusi arvio. Mutta ei ole mitään takeita valitettavasti, etteikö uusi arvio taas kestäisi seitsemän vuotta sitten on sanottava, että tarvitaan taas jatkoaikaa, koska muuta keinoa ei ole. Minun mielestäni meidän täytyy tukea tätä vastalausetta myös eräästä toisesta tärkeästä syystä. Ne toimenpiteet, joista komissio keskustelee jäsenvaltioiden kanssa joulukuussa, ovat erittäin tärkeitä ja meidän on nähtävä selvä viesti jäsenvaltioille, ei pelkästään komissiolle, että ne toimenpiteet, joista päätetään joulukuussa, todella vähentävät tämän aineen käytettä voimakkaasti niin, että aineen käyttöä rajoitettaisiin. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi äh, Alexander Vondra, ECR. So, so... Jälleen kerran äh, ECR vastustaa että vastustusta ensinnäkin äh, oikeudellisin perustein. parlamentin pitäisi näitä ähm, hyvin kauan aikaa voimassa olleita kriteerejä äh, poissulkukriteerien äh, suhteen kunnioittaa, eikä ole mitään perusteita, että me vastustamme luon pidentämistä näin lyhyeksi ajaksi kuin kolme vuotta. Meidän täytyy käsitellä karbendatsiimia, mutta mutta tämä pidennys on rajattu kolmeksi vuodeksi ja ehdot ovat hyvin tiukat aineen käytön osalta. Ja kaikkien pidennysten täytyy kuitenkin noudattaa esimerkiksi näitä poissulukriteerejä ja muita olemassa olevia standardeja ja nyt kymmenen vuoden lupakauden aikana käyttäjien on ollut tarkoitus etsiä vaihtoehtoisia aineita. Mitä tulee karbendatsiimin ähm, harmonaalisen haitta aine, äh, luonteeseen, tämäkin on hyvin äh, harhaanjohtaja 26-27 neuvoa antavassa komiteassa on sitä mieltä, että tietoa ei ole kylliksi tällaisen johtopäätöksen vetämiseksi. Kuitenkin tässä vastustuksessa tuota yhtä eriävää mielipidettä vain puoletaan, koska se sopii omaan pirtaan. komissio on oikeudellisessa tilanteessa, jossa sen täytyy pidentää tuota lupaa, eikä meidän pitäisi parlamenttina asettautua sellaiseen tilanteeseen, että tiettyjen alarmistien tavoin pyrimme jälkikäteen puuttumaan tuohon lupaan. Paljon kiitoksia. Sitten Charles Behrens komissiosta, olkaa hyvä. So, now we are all... Kiitos puheenjohtaja nyt olemme tulossa biosidiasetuksen koskevassa lauseeseen ja ensinnäkin olisin sanoa, että mikä on juridinen tilanne, mutta sen on, on jo tehnyt edustaja Schneider, samoin myös edustaja Bondra, jotka oikein selittävät, että meillä on velvoite soveltaa direktiivi 988 EU-kriteereitä, ja tästä syystä nämä kriteerit eivät jotka ovat koske tätä ainetta. Ja meillä ei ole myöskään velvollisuutta hakijalla täysin tutkia näitä sen om, om, ominaisuuksia, joten ei ole mitään viitetä siitä, että tämä aine olisi todellakin hormonia häiritsee. Edustaja Rivassi ja edustaja Arena kysyvät, miksi me poikkeamme ekan kemikaaliviraston lausunnosta. Emme ole poikkeamassa. Kemikaalivirasto on todennut, että ei ole mitään riskejä ihmisten terveydelle ja eikä myöskään ihmisille, jotka elävät taloissa, joita jos esimerkiksi on käytetty maaleja, jotka sisältävät tätä aineita tai rakennusaineita, jotka käyttävät tätä, sisältävät tätä ainetta. Eka on todennut myöskin, että ulkotilossa käytössä voi olla riski, mutta vain kaupunkialueilla näin ei kuitenkaan ole, jos katsomme yksittäisiä rakennuksia tai rakentelukohteita. Ja Eka on myöskin todennut, että se ei suosittele, että komissio ottaisi käyttöön riskin vähentämistoimia. Eka ei myöskään ole suositellut, että me emme hyväksyisi tätä hyväksyntää, joten me noudatamme kyllä ekan lausuntoa ja suosituksia. Kuitenkin tämä vastauksena herra Hoisikille ja vastauksena myös siihen, mitä edustaja Schneider ja herra Bonda sanovat, että kaikki ehdot, jotka asetetaan tälle hyväksynnälle, ne tekevät sellaisen tämän tilanteen, jossa yritykset eivät tule hakemaan tätä lupaa jäsenvaltioissa, ja nämä rajoittavat ehdot vahvistuvat myöskin meidän uudistetussa esityksessämme, joka esitetään pysyvälle komitealle joulukuussa, jossa esitämme, että todellakin jäsenvaltiot eivät saa antaa lupaa ulkokäyttöön ja maalit ja rakennusaineet, jotka sisältävät tätä ainetta, täytyy merkitä niin, että siinä todetaan, että niitä ei tule käyttää ulkotiloissa. Menemme siis pitemmälle kuin mitä Eka suositteli tässä mielessä – EFSA ei suositellut tällaisia toimia, mutta sitten huolimatta tulemme esittämään niitä. Ja tämä on noussut esille keskustelussa jäsenvaltioiden kanssa, kun ensimmäisen kerran käsiteltiin asetusluonnosta. Joten oike- juridisesti me olemme velvoitteita soveltamaan kriteereitä aiemmasta direktiivistä, ei ole perusteita ekan lausunnossa evätä tämä hyväksyntä. Ja on olemassa tiettyjä edellytyksiä tässä hyväksyntäkaudella niin, että voitaisiin saada aikaan uusi prosessi, jossa voitaisiin uudelleen tarkastella tätä hyväksyntää, jos yritykset tekevät tällaisia hakemuksia. Ja silloin soveltaa sitten nykyisen asetuksen määräyksiä kriteerejä. Uh, paljon kiitoksia äänestämme asiasta Envissä huomenna itäysistunnossa. Jos Envi tukee vastustusta marraskuun toisella täysistuntoviikolla, nyt päätän tämän kokouksen. Äänestys alkaa huomenna kello 10 aamupäivällä ja päättyy kello 11 aamupäivällä. Ja me menettelemme tavan mukaisesti. Haluaisin muistuttaa siitä, että, siitä, että kuten totesin kokouksen aluksi, meillä tulee olemaan toinen äänestys MfF:n liittyen monivuotoisen rahoituskehykseen 21-27. Ja tämä äänestys tapahtuu kahden päivän päästä keskiviikkona viidestä kuuteen iltapäivällä. Saatte kaiken tarvittavan tiedon sähköpostin välityksellä. Paljon kiitoksia. Tapaamme tai kuulemme 13. Ähm, päivä ähm, seuraavassa kokouksessa. Kiitoksia.